Il Presidente! Care colleghe, e cari colleghi, signor commissario. Parhaat kollegat, arvoisa komission jäsen, istunto jatkuu. Ensimmäinen esityslistan kohta on komission julkilausuma EHEC-epidemiasta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Dalin ja hän saa puheenvuoron viisi minuuttia. And thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä kaikkia tilaisuudesta tiedottaa teille ke- kehityksestä, joka liittyy E. coli bakteeritartuntoihin. Olen erittäin huolissani raskasta taakasta ja sairauksista kuolemantapauksista, joita tämä epidemia on aiheuttanut eurooppalaisille. Ja haluankin jälleen kerran ilmaista surun niille, jotka kärsivät tämän epidemian seurauksista. Tässä yhteydessä minun pitää panna merkille, että tilanne vieläkin kehittyy. Tällä hetkellä on 1675 tapausta ja vakavia komplikaatioita joita on syntynyt ainakin 661 henkilössä. Viimeisempien tietojen mukaan tartunnat ovat vastuussa 21 kuolemantapauksessa Saksassa, Saksassa ja yhdestä kuolemantapauksessa Ruotsissa. Sattumanvaraisia tapauksia on löytynyt 11 jäsenvaltiossa. Sveitsikin on ilmoittanut 15 tapauksesta ja USA neljästä. Vieläkin tätä löytyy erityisesti Pohjois-Saksasta, Hamburgin alueelta eniten. Suurin osa raportoidusta tapauksista Saksan ulkopuolella koskevat joko saksalaisia, jotka matkustavat, tai henkilöitä, jotka ovat vierailleet juuri tässä osassa Saksaa. Näin ollen, mitä komissio aikoo tehdä tarttuakseen epidemia puhkeamiseen. Ensinnäkin olemme aktivoineet kaikki verkostomme, jotka ovat vastuussa riisinhallintakysymyksistä. Verkostot, ver, verkostot ovat päivittäisessä yhteydessä jakavat tietoja ja pyrkivät nopeaan toimintaan. Komissio pitää lähes päivittäin kokouksia julkisten viranomaisten ja terveysviranomaisten kanssa, jotta keskustellaan siitä, miten asia etenee. Terveystoimenpiteet, joihin on ryhdytty, jotta estettäisiin tartuntoja ja hoidettaisiin tartunnan saaneita, ovat toteutuneet. Valhainen, varhainen varoitus eh, elintarvikkeiden kohdalla, rehun kohdalla on antanut vahvan pohjan tietojen vaihdolle. Toiseksi me olemme pyytäneet eurooppalaista tautien ennakointi yksikköä raportoimaan säännönmukaisesta tilanteesta, kun tilanne etenee nyt. Meillä on uusi määritelmä tapauksesta. Näin jäsenvaltiot voivat vaihtaa samanlaisia tutkintatapoja tartuntojen tapa- tapauksissa. Annetaan potilaille tällaisia, mm, tai näitä kysokaavakkeita ollaan nyt laatimassa potilaille Tartuntakeskus on yhdessä e- EFSAn kanssa ryhtynyt ennakoiviin toimiin, joilla pyritään tiedottamaan myös kansalaisia. Tietoja on nyt saatavilla kaikilla virallisilla kielillä ja myös komission nettisivuilla olemme pyytäneet, että perustetaan nopeasti tällainen foorumi, jolla voidaan käsitellä hoitokysymyksiä otetaan mukaan sekä y- yhteiskunnan asiantuntijat että jäsenvaltiot. Roomassa on kehitetty ennätysnopeasti keino löytää bakteerit elintarvikkeista uudessa päivässä. Nyt haluaisin vielä korostaa, että julkinen käsitys on asiasta erittäin tärkeä. Tässä mielessä komissio laatii päivittäisiä tietoja ja on yhteydessä elintarvikeviranomaisia terveys, terveydenhoitohenkilökuntaan. Me pidämme, päivitämme myös nettisivustoamme säännöllisesti. Kehottaisin vahvasti Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan tiedottamista kansalaisuutta voidaan vähentää turhia pelkoja ja voisimme vahvistaa yhteisiä toimenpiteitämme asiassa. Voin vakuuttaa teille, että komissio yhdessä eri virastojensa kanssa tekee kovasti työtä kansallisten viranomaisten kanssa, jota tuetaan heitä tartunnan hillitsemisessä. Tässä meidän pitää tiivisti jatkaa tutkimustyötä ja etsiä tartunnan syytä. Työtä tehdään juuri tälläkin hetkellä, kun minä tässä puhun pyysin Saksalta eilen, kun pidin kokouksen, että se vahvistaisi valvontaa ja ryhtyisi toidensa toimenpiteitä, että löydettäisiin tartunnan syy ja estettäisiin infektioiden leviäminen. Pyysin myös, että tartunnan syihin pitäisi nopeasti sitten tarttua. Saksan viranomaiset hyväksyivät komission ehdotuksen, jota siellä tutkitaan näitä elintarvikkeiden kautta siirtyviä tartuntoja yhdessä EFSAn kanssa muun muassa. Asiantuntijat alkoivat avustaa viranomaisen Saksassa ja ovat todentaneet tuloksia ja ovat vaikuttaneet jatkuviin tutkintoihin, kun pyritään löytämään tämä syy. Niin kuin me kaikki tiedämme, alun perin viranomaiset Saksassa äh, pitivät mahdollisena, että espanjalaiset kulkut olivat tässä syynä, mutta tätä ei ole voitu vahvistaa missään testeissä, jota on tehty. Sunnuntaina 5.6. viranomaiset Saksassa kertoivat komissiolle, että perustuen epidemiologiseen tutkimukseen tämä osoittaa, että idut ovat mahdollisia, mahdollinen syy kolibakteerin, jo, jo, ne ovat Pariisin Tartunta tartuntaan, jota on syntynyt Pohjois-Saksassa. Puhuja vahingossa puhui Pohjois-Afrikasta, mutta hän tarkoitti Pohjois-Saksaa. Tiedot tiedot välitettiin välittömästi kaikkiin jäsenvaltioihin jotta voitiin nopeasti reagoida elintarvikke- ja rehuongelmiin. Komissio seuraa valppaasti tilannetta ja päättää sitten sopivista toimintatavoista sillä hetkellä, kun testit osoittavat, että jotakin löytyy asiasta saatu. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä kuitenkaan konkreettisia tuloksia. Nyt haluaisin korostaa, että on aivan ratkaisevan tärkeää, että kansalliset viranomaiset eivät kiirehdi antamaan tietoa tartunnan lähteestä, jota ei ole voitu todentaa laboratoriokokeissa, koska tämä synnyttää turhia pelkoja väestön parissa kaikkialla Euroopassa ja luo sitten ongelmia elintarviketuottajillemme, jotka myyvät tuotteitaan EU-ssa ja sen ulkopuolelle. tiiviitä tutkimuksia siis tehdään, mutta meidän pitää silti olla varovaisia siinä, että emme tee liian varhaisia loppu päätelmiä. Tässä haluaisin viitata viimeisimpiin tietoihin, joita on tullut Saksasta koskien epäilystä siitä, että soijaidut saattaisivat olla tartunnan syynä. Tässä todettiin, että laboratorioita ei ole vielä viety loppuun, niin sitten pitää välttää tällaisia liian varhaisia lopputuloksia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on, että jäsenvaltiot ottavat käyttävät tieteellisesti perusteltuja toimintatapoja ja vasta sitten, kun luottavat tieteellisiin tuloksiin, jotka voidaan todentaa, niin voidaan niitä tietoja jakaa. Jotta voidaan säilyttää sisämarkkinatilanne kunnossa, meidän pitää toimia ratkaisevalla tavalla ja nopeasti. Jos me onnistumme tässä, niin silloin voimme oppia kriisin antamista läksyistä ja jatkossakin voimme parantaa järjestelmiämme. Minä olen jatkuvasti toistunut, että meidän järjestelmämme toimii. Meidän pitää oppia tässä, kun asiassa etenemme ja minä uskon, että Tämä kuuluu meidän vastuullemme olla myös vastuu, äh, joustavia ja ripeitä, kun sopeutamme prosessejamme ja menettelytapojamme siihen, miten reagoimme tämän tyyppisiin incidentteihin. Koordinaatio, selkeä tiedottamisstrategia on edelleenkin ydinkysymys, kun pyrimme toimimaan tehokkaasti tällaisessa tilanteessa. Meidän pitää oppia tällä rintamalla tarvittavat lääkset. Lopuksi vielä pari asiaa lyhyesti. Ensimmäinen koskee tiettyjä tuotteita. Haluaisin korostaa jälleen kerran, että tartunta rajoittuu maantieteellisesti Hamburgin, Hamburgin kaupungin alueelle, joten ei ole mitään syytä tällä hetkellä ryhtyä tällaisiin laajoihin toimiin muualla Euroopassa. Tämän valossa ja ajattelen myös lähteen tunnistamistoimia minkä tahansa tuotteen tuontikielto on suhteetonta. Myöskin otan huomioon, minkälaisia rahoituksellisia taloudellisia vaikutuksia tällä kriisillä on, erityisesti vihannesalan tuottajiin. Tämän takia teen läheistä yhteistyötä kollegani kanssa, komission jäsen Cholosin kanssa, jotta tartumme näihin ongelmiin, joita tietty kansan osa on, josta on kärsitty. Erityisesti maatalousministerit pitävät yl, ylimääräisen kokouksen tänään ja käsittelevät e, e. coli-bakteerikysymystä. Ja kun lopetan puhumiseni täällä, niin palaankin välittömästi Brysseliin ollakseni siellä ko- kollegoiden kanssa ja he, komissari Jolosin kanssa tässä ylimääräisessä mm, maatalousministerin kokouksessa. Olemme jatkuvasti yhteydessä kolmansiin maihin, erityisesti Venäjään, jotta pyytäisimme niitä poistamaan tuontikielon, jota pidämme suhteettomana. Komissio tekee työtä käsi kädessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saamme tämän tartuntatilanteen päätöksensä mahdollisimman nopeasti. Ja korostan, että ti tilanne on tällainen. Tämä ei ole mikään paikallinen ongelma, tämä on eurooppalainen ongelma. Kiitoksia. Grazie, signor commissario, anche per... Kiitoksia komission jäsen. Kiitos tästä hyvin tyhjentävästä julkilausumastanne. Ja nyt puheenvuoron saavat poliittisten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä Peter Liise, EPP, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat. Haluan kiittää komission jäsen Dalia siitä, että hän kiinnitti erityisesti huomiota potilaiden tilanteeseen, näin minäkin haluaisin tehdä. Sadat ihmiset ovat vakavasti sairaita. Pohjois-Saksan terveydenhuoltohenkilöstö toimii äärirajoilla, voimiensa äärirajoilla. 21 ihmistä on jo kuollut. Ja Luxemburgin edustaja eilen neuvoston kokouksessa totesi, että taloudelliset vahingot voidaan kyllä korjata, ihmishenkiä ei saada takaisin. Siksi haluaisin erityisesti vedota sen puolesta, että vaikka sataprosenttista varmuutta taudin lähteestä ei olekaan olemassa, tiedot tulisi julkistaa ihmisten terveyden nimissä. Luonnollisesti taudin lähteen löytäminen on nyt kaikkein tärkeintä ja eri viranomaiset EFSAn tuella ja haluan kiittää eurooppalaisia toimielimiä, komission jäsen Dalia siitä, että Euroopan unioni auttaa tässä selvitystyössä, niin kaikki nämä tahot tekevät äh, työtä kuumeisesti. Kuitenkaan saksalaisena jäsenenä en voi istua paikoillani ja todeta, että kaikki menee hyvin. Kriisinhallintaongelmat ovat hyvin suuria, erityisesti esimerkiksi Hampurin terveyssenaattori on tiedottanut kansalaisille, vaikkei sataprosenttista tietoa vielä ollutkaan espanjalaisten kurkkujen syyllisyydestä, mutta espanjalaisissa kurkuissa oli EHEC-bakteeri ja mm, ihmisille tiedotettiin asiasta. Vasta tunteja myöhemmin kuitenkin Espanjan viranomaisille ja komissiolle tämä ei ollut oikea toimintatapa. Asiat hoidettiin väärinpäin. Ja nämä toimet on luonnollisesti korjattava tulevaisuudessa. Kuitenkin nyt emme saa eh, syyttävällä sormella osoittaa Saksaa emmekä Espanjaa, vaan nimenomaan tätä bakteeria, joka tässä nyt on taustalla. Ja mehän puhuimme viime täysistunnossa eh, resistenteistä antibiooteista, ja vaikkei tätä bakteeria antibiooteilla tulisikaan hoitaa. Ongelmana on se, että se on resistentti vastustuskykyinen monille tavallisille antibiooteille ja tämä on kyllä aihe, johon meidän on puututtava. Ensi kerralla voi olla niin, että bakteeria voitaisiin hoitaa antibiooteilla, mutta se ei onnistukaan sen resistenttiyden vuoksi. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Liise ja pyytäisin, että kunnioitatte teille myönnettyä puheaikaa. Seuraavaksi puheenvuoronsa Linda McAvan, ST-ryhmä, yksi, minuutti, yksi ja puolitoista minuuttia. President. Kiitos puhemies. Komission jäsen olette aivan oikeassa. Tässä on kyseessä kansanterveysasia ja hyvin vakava sellainen. Meidän pitää keskittyä nyt sairaiden hoitamiseen ja tartunnan lähteen löytämiseen. Mutta pitkällä aikavälillä meidän täytyy myöskin miettiä, miten voimme estää tämän toistumisen. Pari viikkoa sitten tapasimme Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon edustajia ja kuulimme E. coli-tapauksista vihanneksissa Yhdysvalloissa ja pääsimme sanomaan, että tämä ei ole EU-ssa kovin yleistä ja nyt meillä on tällainen epidemia. Meidän on kysyttävä itseltämme, onko kyse nyt maatalous maanviljelykäytännöistä, kuten Peter Liise totesi, onko kyse tehoviljelystä, vai antibioottien liikakäytöstä karjan kasvatuksessa vai mistä? Paremmat elintarvikemerkinnät auttaisivat meitä tunnistamaan paremmin ja nopeammin tartunnan lähteen. Tiedän, että neuvosto ei ole täällä tänään, mutta neuvostohan on nimenomaan vastustanut tämän tyyppisiä merkintöjä ja toivon, että tämä ääni jatkossa kuullaan neuvostossakin. Erityisesti pitkällä aikavälillä, hyvä komission jäsen, meidän on kehitettävä näitä toimia ja saatava ne mukaan kaikkiin politiikan aloihin. Tässä talossa puhutaan paljon ylisääntelystä, mutta olen kyllä vähän ryhtynyt miettimään, että panemmeko nyt markkinoiden toiveet kansanterveyden ja kuluttajien hyvän edelle. Ei ole normaalia, että Euroopassa voi kuolla salaatin syömisen seurauksiin ja me tarvitsemme poliittisia muutoksia, joilla tätä ongelmaa voidaan hoitaa. Kiitokset rouva McAvan. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Lepage. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, merci monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kiitäisin komissaaria ensinnäkin että siitä, että otti huomioon uhrit ja sairastuneet. Tietysti heitä meidän pitää ensi kädessä ajatella, samoin maanviljelijöitä, jotka ovat äärimmäisissä vaikeuksissa ja sen kyllä hyvin ymmärrämme. Kolmesta asiasta. Ensinnä me puolustamme va- ennakko ennakkoperiaatetta otettiin täällä esille. Me emme voi mitenkään tätä valitella ja siksi pitääkin kantaa tässä seuraukset. Peter Liise muistutti tässä, että prioriteettina on tietenkin ihmiset ennen taloudellisia kysymyksiä, jotka voidaan aina hoitaa, mutta kuolematapaus on lopullista. Toiseksi yhdyn täysin siihen, mitä Rova Mäkävän sanoi siitä, kuinka tärkeä seurattavuus on. Me puhumme merkinnöistä tänään. On aivan ratkaisevan tärkeää, että merkinnät ovat merkinnät täydetään seurattavuudella, että voidaan tietää, mistä tuotet ovat peräisin. Kolmanneksi, mitä tulee äärimmäisen olennaiseen kysymykseen ongelman ytimeen. Meidän pitää myöntää, että me emme tiedä kaikkea. Me olemme tietoisen epävarmuuden tilanteessa. Meidän pitää myöntää todellakin, että joskus olemme tietämättömiä. Me emme voi kaikkea tietää. Ei voi samalla kyseenalaistaa tehtyjä päätöksiä ja sanoa, että pitää odottaa. Tässä pitää ottaa ennakkovarovuusperiaate huomioon. Sitä pitää nyt noudattaa. Kiitokset Rouva Lepage. Seuraavaksi edustaja Nikolson minuutti. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi minäkin haluaisin ilmaista sympatiani niille, jotka ovat sairastuneet ja todella jos senkin on menetetty, niin sitä ei takaisin saa. Pitkällä aikavälillä tämä asia on korjattava, mutta mm, varhaisessa vaiheessa täytyy olla varovainen johtopäätösten tekemisen suhteen, koska vaikutukset voivat kyllä olla aika merkittävät. Ymmärrän, että esimerkiksi espanjalaiset ovat vihaisia, äh, mutta kyllä varmasti heille voidaan tämä jotenkin korvata. Kuitenkaan ihmishenkiä ei saada takaisin. Meidän on äh, varmistettava se, että, niin kuin komission jäsenkin totesi, meillä on vakaa pohja toimillemme ja meidän on luonnollisesti tämä nyky tilanne ratkaistava mahdollisimman pian, mutta omia mekanismejamme parannettava pitkällä aikavälillä. On varmasti helppo sanoa, mitä olisi voitu tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä, mutta näin ei tehty kuitenkaan. Ja nyt meidän on muistettava erityisesti tämä terveyspuoli meidän on varmistettava, että tällaista ei enää koskaan voi tapahtua. Komission jäsen on aivan oikeassa. Meidän on opittava virheistämme. Virheistä, virheistä on opittava, virheitä on nyt tehty ja näitä virheitä ei saa toistaa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia Nicholson. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa kahdeksi ja puoliksi minuutiksi Rebecca Harms, vihreät. Kiitos puhemies. Komission jäsen sanoitte aivan oikein, Kuolleita on tullut liikaa, sairaita on tullut liikaa. Ja se on hyvin valitettavaa. Tämä tilanne, jossa nyt olemme, osoittaa, että ei Saksa eikä EU ole ollut valmistautunut tämän tyyppiseen ehekin leviämiseen Vertailu toisiin maihin on tietysti huono keino, mutta se osoittaa kuitenkin, että olisimme voineet toimia paremminkin. Yhdysvalloissa 80-luvulla on jo tutkimuksessa kiinnitetty paljon huomiota asiaan. Siellä on ilmoitusvelvollisuus, siellä on keskitetty tartuntatautien torjuntakeskus Atlantassa ja sillä on myös laajat toimivaltuudet tarttua asiaan ja antaa rajoituksia, jos tällainen epidemia esiintyy. Saksassa meillä on kaksi liittovaltiotason ministeriä, jotka vastaavat näistä asioista, eikä kumpikaan ole oikein nyt ottanut vastuuta tästä asiasta. Siitä ei ole löytynyt sopua. Lisäksi meillä on osavaltioministeriöt, jotka haluavat vastuuta ja joiden pitäisi ottaa vastuuta ja tämä kaikki on osoittautunut heille liian vaikeaksi tehtäväksi. Meillä on myös viestintäongelmia laboratorioiden ja poliitikkojen välillä, milloinka pitäisi puuttua asiaan, milloinka pitäisi torjua tartunnan aiheuttajia ja näin poispäin. Jos ministeri saa tiedon siitä, että syypää ovat kurkut, niin ymmärrän kyllä, että hän silloin varoittaa siitä, mutta missä oikein on koordinaatio ja missä lepää se kompetenssi, jonka perusteella tällaista asioista voitaisiin päättää. Ja nyt sitten näyttäisi siltä, että syynä olisivat nämä idut, totean tämän hyvin varovaisesti, ja tässäkin toimittiin hyvin nopeasti kuin, yhtä nopeasti kuin kurkkujen suhteen ja poliittiset päätöksentekijät eivät ole olleet tehtäviensä tasalla ja toimineet koordinoidusti. Meidän on organisoitava koko Euroopan kattava ilmoitusvelvollisuus. Meidän on saatava aikaan keskitetty laboratoriojärjestelmä ja toimintajärjestelmä, joka pystyy tällaisissa tapauksissa myös tekemään päätöksiä ja sillä on siihen tarvittavat valtuudet. Olen herra Liiselle hyvin kiitollinen siitä, että hän otti antibioottiongelman esille. Myös tässä asiassa meillä on käsillä se ongelma, että ongelman syy tai ongelma itse on oikeastaan jo tiedossa, mutta kun lääketeollisuus ja eläinten tehokasvatus on niin voimakas ala, niin emme toimi antibioot antibioottiresistenssin kanssa niin johdonmukaisesti kuin meidän pitäisi olla, pitäisi toimia ja siksi myös ehekistä on tullut näin suuri ongelma. Kiitoksia ja seuraavaksi Rouva Vils, kaksi minuuttia. Kue. Kiitos. Eheke-epidemia osoittaa, että teollisessa elintarvike tuotannossa on järjestelmävirhe liberaaleilla EU-markkinoilla terveyden suojelu ja elintarviketurvallisuus ovat jääneet toista viulua soittamaan. Saksassa vähintään 22 ihmistä on menettänyt henkensä ja infektioita, tartuntoja on yli 1500 ja yli 600 potilasta kärsii HUS syndroomasta, joka saattaa aiheuttaa neurologisia vaurioita. Kahdenkaan viikon jälkeen ei tiedetä, mikä on epidemian lähde. Ja alueellisessa tuotannossa, jos elintarvikkeet tuotettaisiin alueellisesti, äh, olisi huomattavasti helpompi löytää lähde ja epidemia olisi huomattavasti rajoitetumpi. Mutta tuotanto on nykyään niin anonyymiä ja kuljetusmatkat niin pitkiä, että on äärimmäisen vaikea löytää lähdettä tässä tapauksessa. Seurattavuus olisi kuitenkin välttämätöntä elintarviketurvallisuudelle. Kuluttajilla on oikeus tietää, missä ja miten heidän elintarvikkeensa tuotetaan. Saksan liittohallitus on täysin epäonnistunut EHEC-epidemian hoidossa. Osavaltioiden ja liittovaltion välille jonnekin sinne matkan varrelle jäi tämä koko kriisin hallinta. Se ei ole todellakaan toiminut. Meidän on radikaalisti muutettava ajattelutapaamme maatalouspolitiikan suhteen. Elintarvikkeiden on oltava turvallisia, mutta maataloustuottajien on myös saatava suojaa yllättäviltä riskeiltä. Tukipolitiikka maataloustuotannon sekä maaseutualueiden suhteen on hoidettava niin, että elintarviketuotanto hajautetaan. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Susa Wagner puolitoista minuuttia. Mikrofoni. Mikrof. Pardon, pardon. Arvoisa puhemies, kolme asiaa tästä tilanteesta, jotka liittyvät kurkuihin. Minä olen saksalaisen setäni poika, mutta on selkeä, että Saksassa viranomaiset ovat tässä asiassa toimineet liian kiireessä ja varomattomasti. Toisaalta, jos analysoimme eurooppalaista toimintaa, niin huomaamme, että EFSAn toiminta ja komission toiminto on ollut varsin epätäsmällistä. Se ei ole pystynyt koordinoimaan eikä johtamaan asiassa. Kolmanneksi, ne, jotka ovat kärsineet, heillä on oikeus saada korvauksia rahoituksen sellaisia varsin nopeasti, mutta tällä hetkellä ehdotan parlamentille, että me Brysselissä tai täällä Strasbourgissa järjestäisimme suuren eurooppalaisen gastronomian mm, näyttelyn, jossa keskitytään erityisesti kurkkuihin. Pitää palauttaa tavallaan ö, kunnia Heinrich Böllin mukaisesti. Pitää peräänkuuluttaa kurkun tuottajien kunnian palautusta. Eurooppa on aivan oikea konteksti tällaiselle tapahtumalle tai EUn yhteys. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Ranskarsia kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi meidän on luonnollisesti valitettava suuresti sitä, että 23 ihmistä on menettänyt henkensä, yksi Ruotsissa ja loput Saksassa. Euroopan unionin on tehtävä merkittäviä parannuksia elintarvike turvallisuusjärjestelmänsä ja myös koordinaationsa. Tässä ollaan toimittu hitaasti, ei koordinoidusti ja edelleen, vaikka näin monia ihmishenkeä on menetetty, emme tiedä ongelman lähdettä. Ja Euroopan unionin tulisi koordinoida tämän kaltaisissa kriiseissä toiminsa huomattavasti paremmin. Lukuisia työpaikkoja on menetetty ja tämä luonnollisesti johtaa merkittäviin ongelmiin ja samalla kyseessä on kansanterveysongelma, joka todella vaarantaa kansalaisten terveyden. Tässä komission jäsen on nyt viitannut siihen, että paikalliset viranomaiset ovat toimineet varsin vastuuttomalla tavalla, esimerkiksi kun syytettiin espanjalaisia perusteettomasti, mutta ihmiset myös pelkäävät sitä, että he syövät jotain, mikä heitä vahingoittaa. Todella tänään Iltapäivällä järjestetään terveysministerineuvoston kokous Luxemburgissa ja siellähän voidaan keskustella myös näistä kahdesta ja puolesta miljardista eurosta, joita ei ole käytetty maatalousjärjestelmän puitteissa niin, että ne voitaisiin käyttää korvauksiin äh, viljelijöille, jotka ovat tässä joutuneet ongelmiin. Ihan niin kuin dioksiinikriisissä tai hullun lehmäntautikriisissä vastuu on nyt kannettava ja EU on kannettava oma vastuunsa ja Saksan viranomaisten, jotka toimivat vastuuttomasti, tulisi antaa myös tukensa tälle korvausjärjestelmälle, jota nyt on ehdotettu. Kaikkein tärkeintä on luonnollisesti myös se, että kuluttajien luottamus maataloustuotteisiin ja erityisesti hedelmien vihanneksiin voidaan jälleen palauttaa. Kiitoksia. Sitten Kapula Santos, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Epidemian puhkeaminen, joka lähti liikkeelle Saksasta, osoittaa, että meillä on nyt käsillä yksi vakavimmista kansanterveystilanteista pitkän aikaan ja Saksa ei ole onnistunut hoitamaan tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on nyt käsillä hyvin traaginen asia monien ihmisten kannalta, joihin tämä on suoraan vaikuttanut. Kyseessä ovat myös peruselintarvikkeet ja asialla on laajoja taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tarvitaan yhteisön tasolla selkeää selvitystä siitä, mitä on tapahtunut ja miten tätä voidaan ehkäistä jatkossa, mutta on tarpeen selvittää myös seurauksia, joita sairastuneille ja tuottajille on tästä koitunut. Tuottajia on mustamaalattu väärin perustein ja heidän tulevaisuutensa on nyt osin vaarassa. On toimittava ennaltaehkäisevästi mahdollisimman pitkälle, jotta vastaava ei toistuisi valvontamekanismeja ja tarkastusmekanismeja on tehostettava ja tässä tulevat kuvaan myöskin antibiootit, joita karjankasvatuksessa käytetään. Nyt kun laadimme uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, meidän on laadittava sellainen YMP, jonka päätavoitteena olisi laadukas, kestävä maatalous, jollaista sosiaalidemokraattien ryhmä on täällä jatkuvasti perännytkin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Fredrik Riis, minuutti. Kiitoksia puhemies. Nyt on 23 uhria yli 2000 sairastunutta ja tietysti ajattelemme heitä myötätunnolla. Saksan viranomaiset vieläkään eivät ole pystyneet identifioimaan virallisesti syytä epidemialle tässä kun odotetaan. Elämän vihannusala kärsii ja tästä on syntymässä myös taloudellinen kriisi ja sosiaalinen kriisi tässä vaaditaan oikeutusti peruskorvauksia ja komissarikin sanoi, että tästä keskustellaan tämän iltapäivän kokouksessa Luxemburgissa. Sen lisäksi, mitä nyt on jo täällä sanottu, varovaisuusperiaatteesta, seurattavuudesta, niin nyt pitäisi myös voida tietää, miten tällainen yleinen hälytystila, jossa syytettiin euro- espanjalaisia kurkkuja ilman minkälaisia todisteita, miten se on mahdollista, miten komissio aikoo oppia tästä vakavasta kriisistä, jotta meidän elintarvikkeen hälytysjärjestelmä perustuisi erityisesti tieteellisille todisteille, jotka ovat hyvin perusteltuja. Tässä minä ihan sitärsen teitä itseänne, komissaari. Kiitoksia ja seuraavaksi Janusz Wojciechowski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący, przyłączam się do Kiitos puhemies. Minäkin haluan ilmaista myötätuntoni tämän epidemian uhreille. Meillä on paljon tekemistä. Meidän on tunnistettava epidemian lähde ja syyt sekä myöskin ne syyt, joita seuraa niistä vääristä tiedoista, joita tästä e- epidemiasta on maailmanlaajuisesti levitetty. Täällä on hyvin laaja, laajoja ja kauaskantoisia seurauksia. Tietenkin meidän on selvitettävä epidemian syyt ja käännettävä katseemme tehotuotantoon, jossa eläinten kasvatuksessa käytetään laajamittaisesti antibiootteja. Jos antibiootteja kerran käytetään näin laajasti, niin ei ole oikeastaan mikään ihme, että syntyy sellaisia bakteereja, jotka eivät reagoi lääkkeisiin. Antibioottien käyttöä kasvatuksessa pitäisi rajoittaa voimakkaasti tai kieltää jopa kokonaan. Onorevole Martin Ausling per un minuto. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Hoisling, olkaa hyvä. Nois. Kiitoksia. EHEC ei ole uusi ongelma, mutta on todettava, että Eurooppa ei edelleenkään ole valmistautunut tämän tyyppiseen kriisiin. Ää, ähm, reagointi on hyvin hidasta. Kolme viikkoa on jo kulunut. Tämä on ehdottomasti enemmän, eh, liian kauan. Kansanterveyden on aina mentävä taloudellisten etujen edelle. On tehtävä selväksi, kuka varoittaa mistäkin ja kuka kantaa vastuun varoituksista ja milloin Euroopan unioni on vastuussa toimista. Saksan 16 osavaltiota eivät vastuuviranomaisena voi kantaa Euroopan laajuisesta tiedottamisesta vastuuta, komission on tultava tällöin apuun. Meillähän on elintarvikekriiseistä aiempaakin kokemusta ja siksi tarvitsemme selkeät tiedot, seurattavuuden ja merkinnät elintarviketuotannossamme. Mielestäni meidän tulisi myös tieteellinen, lääketieteellinen ja valvontatyö koordinoida Euroopan tasolla eurooppalaisen viranomaisen toimesta. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Ferreira, minuutti. Kiitos puhemies. Epidemian alkulähteistä kuuluu hyvin ristiriitaista tietoa. Yli 15 päivää kesti siihen ennen kuin äh, ensimmäiset tautitapaukset todella tunnustettiin ja vielä pidempään ennen kuin ensimmäiset testit on tehty tässä asiassa ja tämä osoittaa, että Euroopan viranomaiset eivät ole pystyneet toimimaan tehokkaasti. Toiseksi tämä on vakava tapaus, mutta ei yksittäistapaus, kun ajatellaan elintarviketurvallisuuden pettämistä Euroopassa. Dioksiinien suhteen on ollut samanlaisia ongelmia ja tämä osoittaa, että tehotuotantoa tukeva YMP vaarantaa turvallisuuden ja jatkossa jäljitettävyys olisi taattava paljon paremmin ja tämä johtaisi parempaan elintarviketurvallisuuteen. Eurooppalaiset tuottajat kärsivät tästä asiasta muuallakin kuin siellä, missä tämä epidemia varsinaisesti esiintyy. Tarvitaan pakottavan luonteista politiikkaa, eikä pelkästään kansallisella, vaan myös EU-tasolla, jotta vastaava voidaan välttää jatkossa. Kiitoksia ja seuraavaksi Nick Griffin, minuutti. President. Puhemies, ensin puhuttiin kurkuista, eilen puhuttiin soijapavuista, nyt ei olekaan soijan edut kyseessä. Todellisuutta on, että asiantuntijat eivät tiedä, mutta aina kun tällaisia syytöksiä kuitenkin tehdään, niin tässä tuhotaan elinkeinoja eri maissa. Me kuitenkin tiedämme, että jotakin varsin outoa tässä tartuntapurkauksessa on viruksesta löytyy DNAta, se vaikuttaa epätavallisiin väestöryhmiin, jotka yleensä eivät saa tällaisia E. coli-tartuntoja tätä löytyy enemmän paik- eri, useammalta kuin normaalissa tartuntatapauksessa, eikä sitä ole nopeasti pystytty mm, löytämään lähdettä. Ja kun ajatellaan sitä, että eri maissa mukaan lukien isossa britanniassa USAssa, Irakissa ja Israelissa sielläkin on ö, geneettisesti muunneltuja E. coli-bakteereita kehitelty asetarkoituksessa, eikö pitäisi pohtia, että ehkä tässä onkin tällainen testi, jota käytetään biologisen terrorismin edistämisessä. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Krostet. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tilanne on erittäin vakava. Tämä epidemia on säilyttänyt mysteerinsä ja voidaan vain pahoitella näitä kuolemantapauksia ja tartuntoja. Meidän pitää toimia erittäin kurinalaisesti, kun tartumme eurooppalaisiin kasvaterveyskysymyksiin ja meidän pitää ymmärtää, että on aivan olennaisen tärkeää tehdä työtä tutkijoiden kanssa ja lääketeollisuuden kanssa, jotta voidaan reagoida tehokkaasti tällaiseen tilanteeseen, ja pitäisi olla myös resurssit käytössä bakteeria aiheuttaa liikaa kuolemantapauksia, mutta tämä maksaa myös paljon rahaa, ajattelen viljelijöitämme ja se heikentää vaarallisesti kuluttajan luottamusta maataloustuotantoon ja koko elinkeinoalan. Kuitenkin sitä ehkä valvotaan kaikkein eniten koko maailmassa. Kun ajatellaan, kurkun jälkeen tuli tomaatti, soija, mikähän on seuraava uhri tästä terveyspsykoosista? Taloudelliset seuraukset ovat vakavia viljelijöille mutta varoitusjärjestelmä toimi erittäin hyvin. Ongelma on siinä, että Euroopan komissiolla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia valvoa tietojen todell- to- todellisuutta, jota jäsenvaltiot antavat. Tällä hetkellä bakteerit kiertävät nopeammin kuin aikaisemmin pitäisi vetää johtopäätökset, kun ajatellaan tiedottamista siitä, miten hallitaan tällaista terveyskriisiä tarvitaan asiantuntevusta ja pitäisi ehkä pohtia tällaisia lisätarkastuksia ja kontrolleja ennen kuin käytetään lisää rahaa kansallistasolla. Lopuksi tämä kriisi oikeuttaa täysin sen, että on vahvistetaan seurattavuutta, joka liittyy elintarvikkeisiin. On pakko merkitä näihin alkuperämaa tai alkuperä yleensä. Kuitenkaan alkuperää merkitään vain rajoitussa tapauksessa tällä hetkellä. Nyt olisi hyvä siirtää tämä se, velvollisuus suurempaan määrään elintarvikkeita. Näin voitaisiin nopeammin kriisin syntyessä löytää tartunnan syy ja lähde ja voitaisiin nopeammin varoittaa kuluttajia, joita asia koskee. Kiitos. Kiitokset Rouva Krosteet ja seuraavaksi Joolainen puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Maanviljelijöille voidaan, maksaa korvauksia, mutta ihmishenkiä ei saada takaisin. Ja me todella ajattelemme kaikkia niitä, jotka ovat äh, menehtyneet tai äh, makaavat sairaaloissa. Tilannetta ei voida mitenkään hyväksyä. Ei voida mitenkään hyväksyä sitä, että kolme viikkoa epidemian alkamisen jälkeen emme edelleenkään tiedä sen syytä. Tällaista ei saisi Euroopassa tapahtua. Meidän on opittava tilanteesta paljonkin. Ensinnäkin äh, on katsottava, mikä tämän epidemian lähde on, onko elintarviketuotannossa tai elintarvikeketjussa ollut väärinkäytöksiä tai vääränlaisia menettelytapoja. Elintarvikelainsäädäntö on ollut pitkään voimassa ja laatu ja taso Euroopan unionissa on varsin korkea, mutta juuri elintarvikkeiden suhteen olemme hyvin haavoittuvaisia. Vaikuttaisi siltä, että aukkoja ja puutteita edelleen on ja näistä meidän on opittava. Olen samaa mieltä siitä, että viestintä on ollut hyvin kaoottista viestintä ei ole ollut toimivaa. Näin ei saisi olla. Ja aivan ilmeistä on, niin kuin kollegatkin ovat todenneet, tässä tarvitaan lisää Eurooppaa. Jos paikalliset tai jäsenvaltiotason viranomaiset antavat kukin omia tiedotuksiaan tilanteesta, niin se johtaa kaaukseen. Me tarvitsemme paremman modernin ilmoitusvelvollisuuden ja parempaa tiedottamista suurelle yleisölle. Kiitos. Kiitokset edustaja Lainen. Seuraavaksi Antonia Parvanova, minuutti. Hyvät kollegat, Saksan ja Euroopan viranomaiset pyrkivät yhä löytämään E. coli-epidemian lähteen, mutta todisteita alkuperästä ei vielä ole ja kaikki mahdollisuudet on otettava huomioon myöskin se, että kyseessä on tahallinen huolimattomuus tai bakteerin syöttäminen elintarvikeketjuun. Ja tällä tavalla tällainen bakteeri todella voi syntyä. Tutkimuksia tarvitaan ehdottomasti, mutta Saksan ja Euroopan viranomaiset ovat tiedottaneet mahdollisista saastumisen epidemian lähteistä ja kaikkialla unionissa esimerkiksi eurooppalaiset vihannekset ovat, vihannekset ovat joutuneet epäilyksen alaiseksi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Saksassa on vastaavia ongelmia ja komission onkin nyt tarjottava tukea Saksalle, jotta se voi, parantamaan, jotta se voi parantaa valvontaa ja jäljitettävyyttä. Ja tämä ei koske pelkästään Saksaa, myös muitakin jäsenvaltioita. Avoimuutta on lisättävä ja kaikkien tietojen on oltava saatavana, mutta tämä ei tarkoita sitä, että hälytetään turhaan asioista ilman kunnollisia todisteita. Ja tässä myös tiedotusvälineiden vastuu tulee mukaan. Marina Jan... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Marina Janna Kudakis, yksi minuutti. Hearsay can be dangerous. Kiitos. Voi olla vaarallinen tämä tartunta alkoi Saksassa ja joissakin muissa maissa. Huut voivat tuhota, jotka voivat auttaa tätä leviämistä vielä on monia vastaamattomia kysymyksiä liittyvät asiaan. Ainoa varma asia on, että suurimmassa osassa maissa on raportoitu bakteerin ilmenemisestä. Nyt on 22 kuolematapausta jo tapahtunut EU-ssa. Tämä tartunta osoittaa, kuinka tärkeä rajat ylittävä yhteistyö ennaltaehkäisy terveydenhoidossa on. Tässä näkyy myös, kuinka tärkeää on, että on Euroopan virastoja, kuten eh, tartuntatautien seurantakeskus, joka valvoo, tekee yhteistyötä ja tiedottaa jäsenvaltioita tilanteista. Me olemme aika onnekkaita. Iso-Britanniassa meillä on vain kolme raportoitua tapausta, mutta tämä on tämän päivän tilanne. Huomenna ehkä tilanne muuttuu ja meidän pitää olla valppaina. Sen lisäksi, että löydettäisiin tartunnan syy, meidän pitää pitää yleisö tiedotettuna ja siksi, ja näin myös suojella sitä seurantakeskus antaa tässä tietoa. Todellisen yhteistyön kautta voimme valvoa tilannetta, voimme jos kansalaiset tietävät, he pystyvät paremmin välttämään tartunnan. Ennen kaikkea meidän pitää olla rauhallisia, maltillisia reaktioissamme. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, Nikolas Kuntis minuutti. Kiitos, puhemies. Parhaat kollegat. Toista kertaa puolen vuoden sisällä Eurooppa kokee elintarvikekriisin äh, vakavia terveysongelmia monilla ja jopa monia kuolemantapauksia. Tilanne ei siis äh, ole toimiva. Saksassa oli jokin aika sitten vakava dioksiinikriisi ja nyt tämä EHEC-epidemia. Öö, ähm, nyt ensin syyteltiin espanjalaisia kurkkuja, mutta tämä osoittautui vääräksi. On aivan ilmeistä, että Euroopan tason valvonta ja seurattavuus eivät toimi. Komission jäsen Dali tammikuussa dioksiinikriisin ollessa pahimmillaan vakuutitte, että teette kaikkenne, jotta elintarviketurvallisuutta saadaan parannettua. Toissapäivänä kuitenkin totesitte, että tässä kyse ei olekaan elintarvikkeiden seurattavuudesta. Meidän tulee välttää paniikki, johon nyt on tultu. Epidemia leviää entisestään, koko maataloustuotanto on ongelmissa. Niin. Kiitoksia. Seuraavaksi Gardini, olkaa hyvä. Ci troviamo qui a parlare di una situazione che è molto grave. E... Kiitos puhemies. Meillä on hyvin vakava tilanne nyt ja toivon, että jatkossakin että jatkossa pystymme estämään tällaiset tapaukset. Tässä on nyt menetetty ihmishenkiä ja on koitunut myös taloudellisia ongelmia. Mutta jos nyt etsitään pelkästään syyllisiä, niin se yksin ei vie meitä eteenpäin. Tilanne on hyvin vakava ja kyseessä on myös hygieninen kriisi ja elintarviketurvallisuus on asetettu kyseenalaiseksi, mutta sitten samalla nimetään syyllisiksi sellaisia, jotka eivät todella ole syyllisiä ja tällä saadaan aikaiseksi vain lisää uhreja. Tällaisia eivät ole pelkästään espanjalaiset viljelijät, vaan myös Italiassa maanviljelijät osoittavat mieltään tästä syystä esimerkiksi Milanossa. Ja he vaativat tukea hedelmiä ja vihannesten viljelijöille ja terveelliselle tuotannolle. Emme mekään halua evätä saksalaisilta peruselintarvikkeita – Erityisesti on otettava huomioon se, että viranomaiset eivät levittäisi sellaisia tietoja, jotka voivat aiheuttaa joukkopsykooseja. Eurobarometrin mukaan yli 40 prosenttia italialaisista välttää käyttämästä tällaisia elintarvikkeita, joita on epäilty tartunnan syyksi ja 13 prosenttia ei syö niitä enää lainkaan. Me, meidän ei pidä vaikuttaa ihmisten elintarvikekulutustottumuksiin väärillä informaatioilla. Ja meidän on puhuttava myös taloudellista vahingonkorvauksista. Kiitoksia ja seuraavaksi Dagmar Rothberg puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Herra Dali, te ja kolleganne terveyspääosastolla olette tehneet kaiken oikein. Näin ei kuitenkaan voi sanoa Saksan viranomaisista. Vähintäänkin on todettava, että vallalla on viestintäkaos ja tämä on vielä varovainen huomio. Se, että Saksan terveysministeri ei ole pitänyt tarpeellisena matkustaa eilen terveysministerineuvostoon, jonka pääaiheena oli tämä merkittävä infektiokriisi osoittaa, että Saksan terveysministeri on tietämätön, ei ymmärrä mistä EU:ssa on kyse tai jotenkin edelleen pelaa vain puoluepoliittisia pelejään. Täytyy kuitenkin todeta, niin kuin Dalikin sanoi, että vaikuttaa siltä, että Saksan viranomaiset kuvittelevat voivansa luopua EU-tason asiantuntija-avusta – ja ähm, se on kyllä skandaali, että EU-asiantuntijat ovat Saksassa olleet nyt vasta kolmatta päivää. Näin olisi pitänyt olla huomattavasti aiemmin. Viranomaisten tehtävä on varoittaa kansalaisia, jos markkinoilla on vaarallisia elintarvikkeita. Ja sanon kyllä suoraan, että jos kurkussa tai salaatissa on vaarallisia bakteereita, jotka eivät johda ehkä kuolemaan, niin Siis tot, tosiasiahan on, että espanjalaisissa kurkuissa oli EHEC-bakteereita. No ei, juuri tämän aihe, epidemian aiheuttavia aiheuttaneita bakteereita, mutta bakteereita kuitenkin. Tämän toteamiseen menee kuitenkin aikaa. Ne, jotka tuntevat EUn toiminnan, tietävät varhaisen varoituksen järjestelmän, tietävät, että tuote ja tuottajan nimi järjestelmän puitteissa on ilmoitettava. Tämän voitte tarkistaa. Nyt kuitenkin on keskityttävä siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Voiko tulevaisuudessa vielä käyttää lannoitteita tai tuotantomenettelyjä, jotka ovat vaarallisia ja todella kenen tehtävä on sitten kantaa tästä vastuu ja se dokumentoida. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi George Lyon, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, president. Kiitoksia puhemies Tämä on nyt todellinen kriisi. 23 ihmistä on näyttänyt henkensä, yli 2000 on saanut tartunnan. Markkinat ovat kärsineet, hinnat ovat aivan maassa ja 300 miljoonaa eurossa saattavat menetykset jopa olla. Sitten suhteet ovat erittäin tiukat Saksan ja Espanjan välillä. Kuitenkin kolme viikkoa on kulunut eikä vieläkään yhtään ole tietoa siitä, missä syy tartunnalle piilee. Komission ja sen Dalin Haluan teiltä vakuutuksen siitä, että todellakin kaikki on tehty, jotta pystyttäisiin löytämään tartunnan syy, koska ennen kuin alkulähde on löytynyt, emme voi estää tätä tartuntaa, emmekä voi palauttaa kuluttajan luottamusta. Nyt, minkälaisiin toiminnat sitten ryhtyä, kun kriisistä on päästy, että voidaan vakauttaa markkinatilanne ja voidaan palauttaa kuluttajien luottamus kolmanneksi? Meidän täytyy todellakin saada kuulla teiltä, mitä komissio aikoo tehdä, jotta korvaa viljelijöille, jotka, eivät, jotka syyttään ovat nähneet, että heidän markkinansa ovat tuhoutuneet, eivätkä he pysty myymään enää tuotteitaan. Neljäntenä haluan vakuutuksen komissiolta siitä, että riippumaton tutkimuskomitea perustetaan ja vasta sitten, kun saamme faktoja pöydälle, voimme ryhtyä toimiin ja estää tällaisia puu- tai paikata puutteita elintarviketurvallisuuslainsäädännössä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Elisabeth Köstinger, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, kriisin terveydellinen ulottuvuus on äärimmäisen traaginen tilanne. Ehekbakterikassa on hyvin vakava ja sairastuneiden on nyt saatava kaikki mahdollinen apu ja infektion leviäminen entisestään on estettävä. Tutkimuslaitosten ja sairaaloiden on saatava kaikki tarvittavat resurssit. Ripeä toiminta on nyt päivän sana. Yhtenäistä kriisinhallintaa tarvitaan, mutta se ei tässä tilanteessa ole ollut kovin, kovin ammattimaista. On heitelty syytöksiä suuntaan ja toiseen, revitty negatiivisia otsikoita ja kaikki tämä on aiheuttanut epävarmuutta kuluttajissa. Asiasta kärsivät tuottajat, heitä uhkaa nyt jopa elinkeinon menettäminen – sillä heidän tuotteilleen ei ole menekkiä. Itävallassa tuoreiden vihannesten menekki on laskenut 75 prosenttia ja tämä tapahtuu parhaan sadonkorjuukauden keskellä. Kuluttajat ovat nyt vaatimassa jälleen läpinäkyviä alkuperämerkintöjä ja tehokasta valvontaa, joka perustuu alkuperämerkintöihin. Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä hänen kuluttamansa tuotteet tulevat. Tämä koskee sekä kaupan hyllyjä että suurkeittiöitä ja ravintoloita. Tuoreiden vihannesten kysyntä on nyt saatava nousuun ja niiden kunnian palautettua. Pienviljelijät ovat joutuneet aivan yllättäen ja ansaitsematta sitä pelkäämään toimentulonsa puolesta. Tarvitaan eurooppalaista maatalousuudistusta. Ja Peter Liise on aivan oikeassa siinä, että ihmishenkiä ei voi palauttaa ja jokainen ihmisuhri on liikaa. Mutta meidän ei pidä jättää myöskään tuottajia pulaan, sillä he pelkäävät nyt toimentulonsa puolesta. Kiitokset äh, edustaja Köstinger. Seuraavaksi Garcia Peres puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kaikki tietenkin haluamme, että Saksan elintarvikekriisi saadaan päätökseen niin pian kuin mahdollista. Haluamme muistella uhreja ja kun nämä alun ongelmat äh, nyt saadaan hoidettua, niin aivan varmasti myös lähde löytyy. Kuiten, kuitenkaan en voi olla puhumatta näistä taloudellisista ongelmista, joita esimerkiksi Espanjan vihannes- ja hedelmätuotanto on joutunut kärsimään. 200 miljoonaa euroa ovat tappiomme viikoittain. Ala on joutunut äärimmäisen suuriin ongelmiin. Ala, joka on kuitenkin tehnyt oman maamme viranomaisten kanssa jatkuvasti täysin avointa yhteistyötä. Ja komission jäsen, kun tässä nyt maatalous tuotantoon on keskitytty, unohdettu muita mahdollisia lähteitä, kuten esimerkiksi jalostustaho tai kuljetustaho, niin mielestämme tämä on suuri ongelma. Samoin toiminta on ollut erittäin koordinoimatonta ja se, että Espanjan tuotteilta on rajat suljettu yksipuolisesti, on osoittanut, että Euroopan unionin toimet ovat epäonnistuneet. Haluamme mahdollisimman pikaiset korvaukset niin taloudellisella kuin mielikuvatasollakin Espanjan tuottajille mahdollisimman pian. Toimet on saatava täytäntöön nyt. Tässä on nyt improvisoitu, toimittu koordinoimatta ja tämä on todella aiheuttanut uskot Mm, uskottavuuden menetyksen ja tämä on suuri tappio. Kiitos. Kiitokset Karsia Peres ja seuraavaksi edustaja Paulsen. Mutta hän ei näyttäisi olevan paikalla, joten puheenvuoron saa rouva Mäkkines kaksi minuuttia. Thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä komissaari Dali teidän maltillisista kommenteistanne keskustelun alussa ja vähemmän malttia on kuultu salista, koska tämä vaikuttaa ihmiselämään ja vaikuttaa tuottajiin ja kuluttajien luottamukseen. Tämä on äärimmäisen vakava elintarvikekriisi ja te tunnustitte asian. Me tiedämme, että tämä on alueellistettu tiettyyn osaan EUta, mutta ei tämä ole pelkästään saksalainen ongelma, vaan eurooppalainen EU-ongelma. Järjestelmä on olemassa, jotta voidaan löytää syyt ja tarttua seuraamuksiin, mutta pelkäänpä, että kaikki järjestelmän osat eivät asianmukaisesti ole, ole toiminnassa. Ja minulla on jotakin kysymyksiä, jotka liittyvät ajoitukseen. Minun ymmärtääkseni nopea hälytys tehtiin 22. toukokuuta. Olen huolissani siitä, että Euroopasta asiantuntijat menivät Saksaan vasta sunnuntaina, viidentenä kesäkuuta. Miksi näin pitkä aikaviive? Mielestäni tätä pitää kyllä tarkastella. Kun luen tässä artikla 55 asetuksesta vuodelta 2002, että on mahdollista luoda kriisiyksikkö. Kaikki puhuvat että kriisistä. Tekin myönnät, että kyseessä on kriisi. Sellainen, joka kasvaa eikä suinkaan heikkene. Minä nyt ehdottaisin, että nyt on korkea aika sille, että EU toimii tämän asetuksen mukaisesti ja perustaa tällaisen kriisiyksikön. Mutta yksi asia, mikä on kaikkein häiritsevin, on tällainen, että syytetään eri vihanneksi, sitten todetaankin, että ne ovat aivan syyttömiä. Tämä on romahduttanut kuluttajan luottamusta, ei vain elintar- vihannesalalla, vaan koko järjestelmä on menettänyt luottamuksen ja tulee valvontaan. Komissaari Dali, tiedän, että ette ole samaa mieltä, mutta kuitenkin uskon, että nyt on aika laatia tällainen kriisiyksikkö ja haluaisin, että kommentoisitte tätä, kun esitätte loppupuheen, loppupuheenvuoronne. Um- Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Rodust puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Minä tulen siltä alueelta Euroopassa, jolla tämä EHEC pahiten riehuu. Näyttää siltä, että se, sitä ei pystytä pysäyttämään. Tuhat, yli 1700 henkilöä on sairastunut tähän ja 23 ihmistä on kuollut tuskallisen kuoleman. Sairaalat ovat äärirajoillaan, veren luovuttajia, veriplasmaa tarvitaan lisää. Kotiseutuni kansalaiset pelkäävät päivittäin, että sairastuvat. Mielestäni on vain vastuullista varoittaa kaikista mahdollisista tartunnan lähteistä, mutta No, tartunnan syytä ei näistä elintarvikkeista vielä ole löytynyt. Mielestäni elintarvikkeiden perusedellytys on se, että ne ovat terveellisiä ja niitä valvotaan. Jälleen kerran kuitenkin joudumme havaitsemaan, että järjestelmässä on aukkoja. Jos tässä tilanteessa väitetään, että tiedetään, tiedetään tartunnan syy ilman, että siitä on selviä laboratoriotuloksia, se on vaarallista toimintaa sillä monet hyvää työtä tekevät maanviljelijät kaikkialla Euroopassa ajautuvat perikatoon tällaista toiminnasta. Meidän on EU:ssa oltava solidaarisia toisillemme ja tuettava tarvittavaa apua toisillemme hankalissa tilanteissa. Myös lääketieteellisellä tasolla kaikki asiantuntijat on saatava saman pöydän ääreen ja taloudellisessa mielessä kaikkia niitä on autettava, jotka ovat syyttään joutuneet taloudellisen katastrofin partaalle. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Juusa kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluan minäkin esittää osanottoni menehtyneiden perheille. Ja kun puhutaan elintarvikkeen mm, tiedottamisesta kansalaisille, niin asia on kyllä erittäin vaikea. Eihän tässä nyt syyllisiä haluta etsiä, mutta merkittäviä epäonnistumisia tässä tapauksessa kyllä nyt on tapahtunut. Ajatellaan nyt vaikkapa äh, koko tätä vaikeaa korjaamatonta taloudellista kriisiä, joka Espanjassa on asian vuoksi syntynyt. Kysynkin itseltäni, milloin tämä ensimmäinen tapaus tuli voimaan ja toteutettiinko äh, varhaisen varoituksen järjestelmän kolmannen artiklan sääntöä siitä, että 48 tunnin sisällä on tiedotettava muita jäsenvaltioita. Saman asetuksen artiklassa 8 todetaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava se, että tiedot ovat kattavat, todenmukaiset ja että niillä on oikeudellinen perusta. Jos näin ei ole toimittu, niin asetusta on rikottu kyllä räikeästi. Ja kun katsotaan toimivaltaisten viranomaisten toimia, niin äh, kyllä merkittäviä virheitä on tehty. Ja juuri äh, seurattavuuden vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää toimia oikein. Nyt äh, kaupalle ja tuottajille on syntynyt merkittävää taloudellista vahinkoa eivät kurkut eivätkä salatit ole tätä aiheuttaneet, ei vaan syynä on tämä EHEC-bakteeri, E. coli-bakteeri. Ja mm, tieteelliset tiedot siitä on nyt jo saatu. Yleensä se tavataan lihatuotteissa. Joka tapauksessa meidän täytyy nyt tehdä työtä juuri tiedemiesten kanssa. Heidän on käytävä koko elintarvikeketju läpi jalostus sekä myös kuljetusala, jotta tämä syy löydetään. Kiitoksia ja seuraavaksi Perejo Rodrigos puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Mikään ei kuitenkaan palauta ihmisen elämään, jotka ovat henkensä menettäneet ja myös ihmiset kärsivät täysin syyttä. Me me emme tunne syytä, mutta meidän pitäisi myöntää, että poltsatasolla on tehty virheitä ja laiminlyöntejä, Suomen Saksassa näin on tapahtunut. Ei voida toimia niin kuin tämä paikka olisi jossakin muulla mantereella. Mm jos oltaisiin tarpeeksi tehokkaita koordinoinnissa, oltaisiin voitu välttää joitakin tapahtumia. Ja kurinalaisuuden puute on aiheuttanut lähes rikollista joissa, toimintaa joissakin maissa, Espanjassa, ja siellä maatalousala on kärsinyt. Ihmiset, ihmisten elämä on tuhoutunut, pienet yritykset ovat menehtyneet, ja tämä vaikuttaa taloudellisesti varsin rankasti. Ja vetoaisin teihin, että pyytäisitte korvauksia neuvostolta näille ihmisille, koska ihmisiä ei kuitenkaan henkiin voi palauttaa. Pitäisi tarkistaa kontrollijärjestelmää ja pyydettäisiin, että rouva Merkel olisi hiukan vähemmän ylimielinen ja pyydetään korvauksia menetyksille. Teidän pitää kantaa vastuunne, ei voida mennä piiloon jonkun jäsenvaltion taakse ajatella tätä tuhoa, joka on syntynyt. Hiukan enemmän nöyryyttä ja vähemmän konservatismia näin oltaisiin voitu hoitaa kriisi paremmin ja Espanja ja muut etelän viljat eivät olisi joutuneet kärsimään näitä seuraamuksia. Pitää, teidän pitää tarkistaa valvontajärjestelmiä ja pyytää vastuullisia esille. Näin Espanja vaatii teiltä, komissiolta ja Saksan valtiolta. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Rouva Delange, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan kiittää komission jäsentä sitä, että hän tuli paikalle. Olisin halunnut, että hän olisi mieluummin ollut muualla, vaikkapa lennolla kohti Venäjää, voidakseen vedota sen puolesta, että Venäjän asettama tuontikielto saatettaisiin voimasta. Kiitän komission jäsentä siitä, että hän haluaa viestittää asiasta juuri meille, mutta mielestäni komissio on epäonnistunut aivan skandaalimaisesti tilanteessa tähän asti. Esimerkiksi komission jäsen tiedotus tila- tilaisuutenne oli aivan liian myöhään. Puhuttiin esimerkiksi mahdollisesta lähteestä alankomaisissa kurkuissa, mutta jo tässä vaiheessa tiedettiin testitulosten perusteella, että näin ei todellakaan ollut. Kyllähän tämä tekninen asianpuoli ehkä toimii, pikainen varoitusjärjestelmä ja seurattavuus, kyllä, mutta kun meillä on myös tämä viestintäpuoli ja se on kyllä äärimmäisen pahasti epäonnistunut ministerit ja eri tasot ovat antaneet ihan eri signaaleja. Esimerkiksi maatalousministerit ovat antaneet lausuntoja, jotka eivät edes kuulu heidän toimivaltaansa kyllä Saksassa on toteutettava kunnollinen tutkimus siitä, että miten tämä asia on voitu näin huonosti hoitaa. Toivon myös komission jäsen, että vetoatte hätärahaston puolesta maatalousministerin neuvostossa. Marginaaliahan on maatalousbudjetissa vielä jäljellä. Esimerkiksi maitoalalla toimimme näin, kun maitoala joutui järkyttävään kriisiin. Pelkästään minun maassani alan, alan kärsimät vahingot ovat 80 miljoonaa euroa viikossa. Ja kyllä Euroopan unionin täytyy kantaa vastuunsa ja toimia. Ja komission jäsen, toivon, että otatte meidän viestimme mukaan ja sitten maatalousministereille myös. Kiitos. Kiitokset Rouva de Lange. Seuraavaksi Rouva Zaborska, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente, eh, pan komisar. Vitam tuto debatu. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Pidän hyvänä tätä keskustelua, sillä siinä on katsottu ongelmaa monista eri näkökulmista. On puhuttu taudin lähteestä, pyritty tunnistamaan patogeenia ja luomaan asianmukaisia toimintamenetelmiä. Odotan vain, milloin jokin lääkeyhtiö ilmoittaa löytäneensä lääkkeen tähän sairauteen. Ennen kuin seuraava panikkiaalto iskee. Suurimpia ongelmia on ollut kuitenkin tiedotuksen alueella ja tämä koskee nimenomaan kansalaisten kansalaisille tiedottamista. Jos heille kerrotaan, että jotakin elintarviketta ei pidä ostaa, koska sitä pidetään epäterveellisenä, niin tämä on vastuutonta toimintaa. Tietoa on jaettava vastuullisesti, pitäisi olla yhtenäinen tiedotustapa ja kampanja EU:ssa, eikä meidän pitäisi päivittäin antaa uusia ohjeita kansalaisillemme pitäisi keskittyä siihen, että kansalaiset itse noudattavat perushygieniaa, pesevät käteensä, pesevät elintarvikkeensa ja kypsentävät ne perusteellisesti. Tällaiset perussäännöt rajoittaisivat vastaavan tyyppisiä epidemioita ja sellaiset oikeastaan estyisivät. Tällaisiin kampanjoihin meidän pitäisi keskittyä ja tiedottaa perushygieniasta esimerkiksi henkilökohtainen elämäntapa voi auttaa pitkälti torjumaan tämän tyyppisiä tauteja. Se olisi parasta ennaltaehkäisyä ja olisi myös tuottajille hyväksi. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Ja toteaisin, että pyyntöjä on esitetty 21 ja tämän pitkän ja hyvin perusteellisen keskustelun jälkeen meillä ei ole, ja nyt niitä on jo 22 näitä pyyntöjä, niin meillä ei ole nyt mahdollisuutta myöntää kaikille puheenvuoroa. Pahoittelen jo nyt niiden, niille kollegoille, jotka puheenvuoroa eivät tässä voi saada. Meidän on kuitenkin kunnioitettava aikatauluamme, muuten nämä seuraavat keskustelut vaarantuvat. Sikierski ensin to ważne, że dziś dyskutujemy o zagrożeniach, jakie są dla... Puhemies, tänään puhumme uhasta kuluttajille, potilaille, elintarviketuottajille. Tämä, tässä hätätilanteessa emme voi ole, ole pystynyt varmistamaan lähdettä ja kuitenkin väitämme, että meillä on hyvä valvontajärjestelmä ja keinot varmistaa hyvä elintarviketurvallisuus tilanne. Kuitenkin kun tällaisia ongelmia syntyy ja kriisejä syntyy, meidän pitää tarkistaa valvontajärjestelmiämme ja parantaa niitä, jotta voimme varautua vieläkin uhkaavampiin tilanteisiin. Meidän ei puhua mahdollisista uhista, jos emme voi todentaa niitä. Tämä aiheuttaa valtavia menetyksiä väärillä tahoilla tunnen myötätuntoa uhrien perheitä kohtaan ja niitä kohtaan, jotka ovat sairastuneet, mutta meidän ei pidä unohtaa kuitenkaan, että täytyy korvauksia antaa menetyksiä kärsineille viljelijöille, mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudelle. Niin ehkä tällainen tilanne teidät saa meidät tietoiseksi siitä, kuinka tärkeää tämä kaikki on, koska tämä vaikuttaa ei vain ruokaan, ja, vaan myös kansanterveyteen. Kiitoksia. Barea. Kiitoksia ja seuraavaksi Andres Barea Sosefa, minuutti. Kiitos puhemies. Tämä on kansanterveysongelma ja epidemia, niin kuin komission jäsen totesikin. Ja syyllisiä on nyt tässä etsitty, eikä niinkään syytä. Järjestelmä on epäonnistunut, 22 kuollutta, 1600 sairastunutta ja kolmen viikon jälkeenkään emme vielä taudin lähdettä ole löytäneet. Ja ilman mitä tieteellistä tietoa on osoitettu syyttävällä sormella Espanjaa. Toistan tässä nyt vielä kerran, että espanjalaiset kurkut eivät olleet eivätkä ole syypäitä. Tämä on toistettava, koska tämä ei vieläkään ole mennyt perille. 3500 työpaikkaa on todella vaarassa, luottamus on mennyt. Tämä epidemia ei tunne rajoja. Komission jäsen olette aivan oikeassa. Mehän vaadimme nyt vastuut, vastuunkantoa. Saksalla on merkittävä riski tällä hetkellä, mutta Espanja ei ole syypää. Me vaadimme korvauksia. Duran. Kiitoksia sitten, Robert Duran monsieur le président. Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen. Te sanoitte, että ongelma ei ole paikallinen, vaikka se on paikallistettu ja kehottaisin tämän sanomaan vielä vahvemmin kovemmalla äänellä, koska olen todellakin sitä mieltä, että me tarvitsemme enemmän välineitä, suurempaa koordinaatiota Euroopan tasolla näissä kysymyksissä. Olen sitä mieltä, että viesti on ollut äärimmäisen epäselvä raskas seuraamukselta mukaan lukien, niin kuin täällä monta kertaa selitetty, ajatellen tuottajia, espanjalaisia ja muita tuottajia, koska ei ole vain, eivät vain espanjalaiset tästä ole kärsineet. Ja sitten kun on annettu liian varhaisia ilmoituksia asiasta ja toisaalta on puuttunut avoimuutta, niin epätasapainoa on vaikea löytää. Mutta kuitenkin varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että umpimähkään liian nopeasti syytellään eri tahoja. Pitäisi korjata tilannetta ja ne, jotka ovat vastuussa liian varhaista tiedottamista, olisivat juuri niitä, jotka tukevat korva- korvauksista. Tästä puhutaan tänä iltapäivänä ja sillä on merkitystä, vaikkakin ensimmä, ensimmäiseksi ajattelemme tietenkin uhreja, mutta viljet odottavat oikeutettua korvausta. Mitä sitten tulee resistanttikysymykseen, seurattavuuskysymykseen, tämä, nämä ovat keskeisiä asioita, joita meidän pitää vielä työstää. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Dodds. Sorry, uh, Mr. President. Puhemies, 22 ihmistä on nyt EU:ssa kuollut ja yli 2000 on sairastunut nykyisessä ekoli-epidemiassa. Ja onkin asianmukaista, että parlamentti osoittaa myötätuntoa niille, jotka ovat menettäneet läheisiään ja toivottavat pikaista paranemista sairastuneille. Tartunnan lähde on vielä epäselvä ja Näyttää siltä, että syyllisten etsinnän aikataulu on täysin auki. Kaikki tämä johtaa siihen, että taloudellisesti viljelijät joutuvat kärsimään. Meidän täytyy miettiä sitä, miten voimme toimia tällaisessa tilanteessa. Kansalliset hallitukset ovat olleet hyvin nopeita nimeämään syyllisiä ja esimerkiksi minun maassani Tästä ovat viljelijät joutuneet kärsimään. Tällaisen pelin täytyy loppua. Myöskin Venäjä pitää saada luopumaan rajoituksistaan ja meidän on selvitettävä todelliset syyt. Kiitoksia ja sitten Teresa Jimenez. Tärkeintä meille kaikille ovat uhrit, koska kenenkään ei pitäisi tuntea itsenäinen turvattomuus kuin eurooppalaiset kuluttajat. Ja me tarvitsemme kuuren puolesta vastuullistamista ja pitää tu- tuomita. Kyllä saksalaiset viranomaiset ovat liian kiireessä tuomineet espanjalaiset kurkut syylliseksi. Ja erityisesti Malagan, Almerian yhteistyöt ovat kärsineet ja ne ovat kuitenkin malliviljelyalueita. Ne eivät tule toipumaan näistä syytöksistä. Tuhannet ihmiset ovat menettäneet työnsä ja nyt he kysyvät, minkä takia minkälaisen reaktion he saavat ja mikä on sitten tulevaisuutena ei vain Andalusiassa vaan kaikkialla maanviljelyksessä Euroopassa. Siksi vaaditaan, että asiantuntijat löytävät nopeasti ratkaisun. Vaadin, että komissio, kun se tänään neuvottelee neuvoston kanssa, pyytää taloudellisia välittömiä toimia, samoin moraalisia korvauksia kaikille viljelijöille ja tuottajille, jotka ovat kääntäneet katseensa meitä kohtaan. Ne ovat suuttuneita, mutta kuitenkin ovat silti toivekkaina sen suhteen, että jotakin tehdään. Kiitos sitten edustaja Masip. Euroopan äh, tutkimuksen ja yhteistyön suhteen Saksan viranomaiset ovat epäonnistuneet ja syyttelivät espanjalaisia kurkkuja ja niin edelleen. Edelleenkään äh, ei ole edes pyritty korjaamaan aiheutettua vahinkoa. Saksassahan tämä uskottavuusongelma on. Emme voi hyväksyä sitä, miten rouva Merkel kohteli eh, etelän, eteläisen Euroopan maita talouden tai maatalouden kysymyksissä. Siis eh, tämä oli kyllä aivan uskomatonta toimintaa moraalisesti. Kiitokset edustaja Masip. Ja seuraavaksi edustaja Stas. Kiitos puhemies, parhaat kollegat komission jäsen. Meidän on todella opittava tekemistämme virheistä. Koordinaatio-ongelma on Saksassa. Tämän ovat monet saksalaiset kollegatkin todenneet, erityisesti opposition edustajat liittovaltion ja osa, 16 osavaltion välillä koordinaatio ei ole toiminut. Tarvitaan kunnollista valvontajärjestelmää. Täytyy katsoa, miten tämä toimii paitsi Saksassa myös 26 muussa jäsenvaltiossa. Nyt me osoitamme sormella Saksaa, mutta meidän tulisi ehkä myös katsoa omaa tonttiamme eri jäsenvaltioissa. Toimiiko ja toimivatko sisäiset valvontajärjestelmät eri jäsenvaltioissa kunnolla. Rouva Roth perjantaivän oikein totesi, että kyllähän meillä on järjestelmä olemassa, myös toimiva järjestelmä. Ehkäpä koordinaatio ei ole toiminut, viestintäkään ei ole toiminut, siinä se ongelma on. Ja teiltä komission jäsen kysyisin seuraavaa. Herra, herra Lainen ja rouva Roth Perent kysyivät, onko tulossa todellinen eurooppalainen vastaus. Ja voitteko kertoa, mitä maataloushuippukokouksessa aiotte tehdä, miten nämä korvaukset saataisiin todella kuntoon? Kiitoksia. Seuraavaksi Gabriel Matoa Tover. Kiitoksia puhemies kriisitilanne on selvä. Tässä tarvitaan tehokkuutta ja luottamusta toimielimiin. Tässä on kuitenkin paljon toimisen varaa. Komissaari sanoi tarkasti, että epäilykset kurkkuja kohtaan Espanjassa eivät ole vahvistettu. Ei, komissari. Se, mitä voitu vahvistaa, on, että epäilykset olivat perusteettomia ja vastuuttomia ja loukkaavia on voitu todistaa 23.13 tapahtunut ja tämä on aiheuttanut valtavia vahinkoja espanjalaisille viljelijöille. On voitu todentaa, että komission täytyy tehdä sitä, mihin ole vielä ryhtyneet, toimia tarmokkaasti ja estää, että esitetään perusteettomia syytöksiä ja näin vähennetään luottamusta. Tämä vaikuttaa varsin vakavasti johonkin jäsenvaltioon, tässä tapauksessa Espanjaan. Pitää ryhtyä toimiin, että voidaan korjata tilannetta sitten pitää nopeasti palauttaa luottamus eurooppalaisiin tuot- tuotteisiin, ja, jotka ovat turvallisia ja erittäin laadukkaita. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Judith Merkis. Kiitos puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat. Meillä on nyt todellinen kriisi ja kyllä meidän tulisi mielestäni nyt tehdä mm, jotain muuta kuin syytellä toisiamme, osoittaa toisiamme sormella. Ensin meidän tulisi ehkä ratkaista tämä kriisi ja muista asioista voidaan puhua sen jälkeen. Kaikkein tärkeintä tulisi nyt olla löytää tapa hoitaa potilaita niin, että enempää kuolemantapauksia ei syntyisi. Ja tämän jälkeen sitten täytyisi katsoa luonnollisesti tiedottamista potilaille, kuluttajille ja tuottajille. Ja vasta tämän jälkeen täytyisi katsoa, että miten tämä meidän kriisin hallintamme oikein on toiminut. Ei tämä varmaankaan viimeinen kriisimme ole suinkaan. Jonkun täytyisi nyt ottaa johtajuus vastuulleen ja siitähän teidän täytyy iltapäivällä puhua neuvostossa. Miten toimitaan tulevaisuudessa, kuka kantaa vastuun toimista? Antibioottien suhteen on myös todettava, että täytyy toimia ja erot EU-maiden välillä ovat liian suuria. Nyt tarvitaan todella kunnollisia toimia. Tämä. Kiitoksia. Seuraavaksi Angelika Bergman. Kiitoksia. Ehek on ollut viime viikon iskusana ja meidän ajatuksemme ovat uhrien luona. Viranomaisten on informoitava kansalaisia. Ihmisten hyvä on etusijalla. Yhdysvallassa on olemassa varhaisen varoituksen järjestelmä. Nyt tosi seikkaa se, että tartuntoja on yli 2000 ja kuolleita on yli 20. On velvollisuus kertoa, missä tartunnan epäillään olevan Todettiin, että se olisi espanjalaisissa kurkuissa, mutta tämä osoittautui vääräksi tiedoksi. Haluaisin vielä todeta, että neuvosto ei ole ollut paikalla tässä keskustelussa lainkaan. Grazie. La parola... Kiitos. Seuraavaksi Bogoslav Sonik. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta tässä tärkeässä keskustelussa. EU-kansalaiset vaativat tehokkuutta EU-toimielimiltä sekä ennaltaehkäisyssä ajatellen tällaisia tartuntoja ja niiden leviöistä kautta EU, mutta ennen kaikkea vaaditaan elintarviketurvallisuutta. Ja EFSAlla pitäisi olla valmiina metodit käytössä, voidaan estää paniikki. Sen pitä, niiden pitäisi olla täysin riippumattomia jäsenvaltioiden hallintoviranomaisista. Ja pitäisi pystyä toimimaan riippumattomasti tämän tyyppisessä kriisissä. Tällaisessa tapauksessa kri- paniikkia ei voitu estää ja se johtaa miljoona tappioihin. Koskee myös puolalaisia viljelijöitä. Hinnat ovat romahtaneet kahdella kolmasosalla vain viikossa. Joka viikko puolalaiset tuottajat kärsivät miljoona menetyksiä muutama viikko sitten Puhuttiin sika-influenssasta, silloin viranomaiset eivät pystyneet estämään paniikki. Nyt on aika toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tarabella. Puheenjohtaja, puhemies, solidaarisuus on perusperiaate EU, sen pitää olla käytössä, mutta sen ei pidä aiheuttaa sitä, että vastuusta vapautetaan. Eli on normaali, että Saksan viranomaiset eivät heti alusta antaneet EUn toimia draamassa, joka on yltänyt sen omat rajat näin tapahtui heti ensimmäisen television jälkeen, jossa syytettiin virheellisesti espanjalaisia kurkkuja. Ei ole normaalia, että syyttää ilman todisteita, kertoo asioista ilman, että on varma ja aiheuttaa tällaista sekaannusta. Ei ole normaalia, että kaikki tietosperiaatteet kristilanteessa on, ovat tulleet rikotuiksi. Nyt tässä on siirtynyt kriisistä psykoosiin. Nämä mm, huhut ovat aiheuttaneet valtavaa vastuuttomuutta luottamusuhde kuluttajien, tuottajien ja viranomaisten välillä on jälleen katkenut. Jotta tästä draamasta ei, tämä ei pääty vieläkin huonommin, pitää oppia tässä tarvittavat läksyt, määritellä parhaat keinot toteuttaa seurattavuutta rajatuittavalla tavalla varmasti ja saada aikaan tiedotusyksikkö Euroopan tasolla ja kriisinhallintayksikkö. Jossa ei opita tästä epäonnistumista välittömästi, niin 22 ihmistä on menetetty henkensä turhaan. Parola 10 kollegi solo col cazzo Chiedo scusa agli altri. Kiitos kollegat näistä Catch the Eye-puheenvuoroista. Pyydän anteeksi niiltä 12, jotka eivät saaneet puheenvuoroa. Ja nyt sitten palautan puheenvuoron komissio sen Dallille, jotta hän voi vetää yhteen keskustelua, jossa ilmaistiin niin paljon ideoita ja komissiollekin suunnattiin paljon kommentteja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Minulla ei ole aikaa reagoida kaikkiin mielenkiintoisiin kommentteihin, joita täällä esitettiin, mutta vakuutan teille, että olemme panneet kaiken merkille. Olemme panneet merkille sen tunnelman, jota tämä talo on ilmaissut. Tänään olen maatalousministeriön neuvostossa todellakin paikalla ja huomenna matkaan Berliiniin, jossa osallistun koordinointikokoukseen, joka järjestetään elintarviketurvallisuuden ja terveysalan toimijoiden välillä Berliinissä. Ja siellä on paikalla paljon asiantuntijoita. Ensimmäinen huolenaiheeni on se, että tartunnat ja sairastapaukset saataisiin loppumaan. Se on minun tärkein tavoitteeni. Minä pyrin kaikin keinoin nopeuttamaan tartunnan syyn löytymistä. 30. toukokuuta olemme perustaneet kriisiyksikön ja komissio on tässä vaiheessa ollut jo täysin liikekannalla. Kansanterveysasiantuntijamme ovat olleet liikkeellä ja ECDC, tartuntatautien keskus, on myös pantu toimintaan ja siltä on vaadittu mahdollisimman nopeita toimia. Esimerkiksi tieteellistä arviointia komissio on päivittäisissä kokouksissa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa koordinoinut tätä tieteellistä työtä. On tutkittu tapauskohtaisesti asioita, toimitettu kyselylomakkeita – ja niin edelleen. Tässä oli joitakin esimerkkejä toimista, joita tällä lyhyellä aikavälillä olemme toteuttaneet. Meidän on oltava hyvin varovaisia ja pidettävä asiat oikeissa mittasuhteissa. Meidän kaikkien on hyvin helppo jälkikäteen arvostella ja antaa lausuntoja. Se on paljon helpompaa kuin olla myrsky silmässä silloin, kun kriisi on päällä. Meidän on oltava varovaisia päätöksissämme ja lausunnoissamme sillä vaikka vaadimmekin kaikki päätöksentekoa ja hyviä perusteita päätöksille, niin meidän on muistettava se, että riskialttiita päätöksiä on joskus tehtävä hyvin hankalissa tilanteissa. Ja silloin ei pidä liikaa kiinnittää huomiota siihen, mitä seurauksia näillä hankalillakin päätöksillä voi olla, vaan päätösten teko on tärkeintä. Tilanteen korjaamisen näkökulma on mielestäni hyvin tärkeä. Tämä koskee myös tietojen valvontaa ja tiedotuksen valvontaa. Meillä on järjestelmiä, jotka sallivat nopean tiedon välityksen ja noudatamme siinä subsidiariteettiperiaatetta. periaatetta menemme mahdollisimman pitkälle ruohonjuuritasolle ja sieltä sen tiedon välityksen pitäisi lähteä. Meidän on oltava varovaisia, sillä jos tiedon välitykseen tulee kerrostumia, tulee tarkistuksia, valvontaa, kontrollia siihen, mitä tietoa päästetään läpi, niin silloin tiedon välityksen nopeus kärsii ja sillä voi olla vakavia seurauksia, kun kyseessä ovat terveysasiat, terveysasiat joissa pelissä monesti ovat henki ja elämä. Jatkamme tiedottamista sitä mukaan, kuin tietoa saadaan ja toimimme mahdollisimman nopeasti. Tiedotuksen suhteen komissio on sitä mieltä, että koordinoitu ja nopea tiedottaminen on olennainen osa kriisinhallintaa. Vuonna 2009 h 1 n kokemustemme perusteella komissio on pystynyt kehittämään tiedonvälitystä. Nyt meillä on tiedonvälityksen verkosto, mutta meidän on saatava prosessiin nykyistä paremmin mukaan alueelliset toimijat ja maailman terveysjärjestö WHO. Margaret Chan, hänen kanssaan keskustelin eilen puhelimessa juuri tiedotuksesta ja tietojen varmistamisesta ennen niiden julkistamista. Me tutkimme ja analysoimme sitä, mitä on tapahtunut, mutta siinä vaiheessa, kun olemme varmoja, että epidemia ei enää leviä, sitten pystymme tarkastelemaan rajat ylittävästi sitä, mitä oikein on tapahtunut myöskin tiedonvälityksen ja tietojen vaihdon alalla tämän kriisin yhteydessä. Ja sen jälkeen sitten arvioimme sitä, tarvitsemmeko uusia työvälineitä ja lisää eurooppalaista koordinaatiota. Ehkäpä sekin on merkki jostakin, että te totesitte, että asiasta on keskusteltava paljon parlamentissa ja jäsenvaltioissa – Maatalousministerien neuvosto keskustelee asiasta tänä iltana ja komission jäsen Jolos varmasti tekee parhaansa, jotta hän voi kehittää erilaisia korvausmekanismeja niiden viljelijöiden avuksi, jotka ovat kärsineet tästä ongelmasta. Kiitos puhemies. Kiitos. Tämä asia on nyt saatu käsiteltyä ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. kyseessä verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta.